Ja asianomaiset eh, Irlannin viranomaiset ovat ilmoittaneet meille, että herra Ponsias de Rossa 15. helmikuuta 2012 alkaen saa tilalleen Ilmar Costellon. Ja me, minä ja me toivotamme uuden ter- kollegan lämpöisesti tervetulleeksi. Onko hän paikalla? No niin, tervetuloa tänne parlamenttiin. Muistutan siitä, että kolme artiklan kaksi kohdan pohjalta työjärjestyksessä jokainen jäsen on, saa kaiket, täydet oikeudet parlamentin istuntoihin ja sen, sen muihin kokoukseen niin kauan, kun hänen mandaattiaan ei ole äh, selvitetty tai, tai sitä ei ole moitettu, moitittu. Ja edellyttäen, että uusi jäsen on, on eh, ilmoittanut, että mit, hänellä ei ole mitään sellaista virkaa, joka olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen mandaatin hoitamisen kanssa. Ja me toivotamme teille paljon iloa tässä työssä. Ja sitten Catch the Eye-kierros. Ja olemme seuraavassa tilanteessa, että tällä hetkellä meillä on 15 puheenvuoropyyntöä, jotka joita kaikkia ei voida käyttää. Ja pyydänkin ymmärrystä sille, että menen tässä nyt sitten ö, poliittisten ryhmien suuruusjärjestyksessä eteenpäin. Ensimmäiseksi on puheenvuoron saamassa edustaja Tsilevska Johanna. Ei ole paikalla vai onko? Kiitoksia puhemies. Talouspolitiikka jäsenvaltiossa koko EU:ssa, erityisesti kriisiaikana, on tärkeä asia, vaatii meidän erityishuomiota. Näinä vaikeina aikoina luonnollinen ratkaisun pitäisi olla se, että pyritään työmarkkinoiden vakauttamiseen. Voimme saavuttaa sen vain niin, että koordinoidaan toimia budjettipolitiikan osalta ja suunnataan innovatiivisuuteen ja sen kehittämiseen. Sen ja lisäksi täytyy luoda uusia työpaikkoja erityisesti nuorille, vähentää niiden kustannuksia, äh, arvioida finanssipolitiikkaa uudelleen ja vähentää byrokratiaa. Tämä kaikki täytyisi toteuttaa 2020 strategian puitteissa. Sen vuoksi sen toteuttamisen täytyy tapahtua koherentilla tavalla ja ottaa työmarkkinat huomioon siinä. Se on avainasemassa kriisistä pois pääsemiseksi ja pitkällä aikavälillä se antaa hyvän panoksen työttömyyden ja köyhyyden torjuntaan. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Junte. Kiitos puhemies. On erittäin tärkeää, kiinnittää neuvoston huomiota seurauksiin, joita kriisillä on. Ajatellaan työttömyyttä, sosiaalista syrjäytymistä. Monissa jäsenvaltioissa tilante on mennyt vain pahenemaan päin, kun jouduttu näitä tiukkustoimia toteuttamaan. Opiskelijat, eläkeläiset, pitkäaikaistyöttömät, vähän koulutettu työväki ovat varsinkin tunteneet petet, itsensä petetyiksi. Köyhyys on jopa työllistettyjen parissa kasvamassa, koska palkat ovat huonot ja työsuhteet epävarmoja. Siksi on erittäin tärkeää korostaa neuvostossa, että talouskasvutoimet, kuten myös tiukkuustoimet, on nähtävä kokonaisuutena. Ne ovat keskenään kytköksissä ja se pitää nähdä ehtona kasvulle. Kiitoksia, Rovat Suba. Frau Zuber. Rouva Zuber. Olkaa hyvä. Obrigada, senhor presidente. As políticas consignadas no semestre europeu... Kiitos puhemies. Politiikka Euroopassa, talous, talouden ohjausjärjestelmä ja, ja nämä paketit ovat sillä oikeastaan institutionalisoidaan tämä säästöpolitiikka. Me emme voi hyväksyä sitä. Tämä resepti ei millään muotoa ole sopusoinnussa sosiaalisen oikeudenmukaisen ja työpaikkojen luomisen kanssa. Se aiheuttaa pikemminkin päinvastaisen tilanteen. Työntekijöitä riistetään ja valtio hyökkää työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia vastaan. Se ei ole oikein. Budjetin vakauttamispolitiikka, se on sellainen, joka lisää sosiaalisia ongelmia. Ja meidän pitäisi luoda parempaa sosiaalista kohesioita. Ja, ja me emme kuitenkaan pysty vähentämään julkista velkaa. Meidän tarvitsee enemmän yhteistyötä. Meidän täytyy puolustaa ihmisten etuja ja lopettaa tämä painostamistoimet. Ja Liss, Lissabonissa on satoja tuhansia ihmisiä, jotka ovat vaatineet tällaisten toimien lopettamista ja tämä taistelu jatkuu. Kiitoksia. Chapa Suko. Chapa. Soka. A 2012. évi növekedési jelentéssel kapcsolatban fontosnak... Mietintö kasvusta vuodelle 2012. Siitä haluaisin sanoa muutaman sanan. Mitä tulee tähän velkakriisiin ja kriisin voittamiseen, niin sosiaalisia näkökohtia ei saa siinä unohtaa. Velkakriisi on suuri ongelma, mutta velkakriisin voittamisessahan ei voi olla niin, että kun on köyhiä ihmisiä, niin että he tulisivat vielä köyhemmiksi. Voidaan asettaa kysymykseen se, että elintaso elintason pitäisi nousta eikä sen pitäisi laskea. Budjettikonsolidoinnissa täytyy myös ottaa huomioon se, että kasvua ei saa uhrata ja sosiaalista vastuuta ei myöskään. Toivon kovasti, että muutaman vuosien päästä emme katso vuotta 2012 niin, että meidän pitäisi sanoa, että kyllä se oli se suuri sosiaalisen kriisin vuosi. Rova Benova. Kiitokset Rova Plasikova Benova. Vielen Kiitos puhemies. Chcela vysoko vyzdvihnúť správu, ktorú predložila kolegyňa. Puhemies, ensinnäkin haluan arvostaa Rova Bersin tekemää työtä ja hänen mietintöään, koska hän mainitsi ei pelkästään näitä, näistä, hän ei puhunut pelkästään rajoitustoimista, vaan hän puhui kriisistä tällaisena monimutkaisena kokonaisvaltaisena kriisinä. Tämä lähestymistapa, joka on tähän mennessä valittu, ei ole kovinkaan hyödyllinen kaikille, koska me emme, emme kuitenkaan toimi äh, EU 2020 strategian pohjalta työllisyyskysymyksiä. Meidän pitäisi investoida kestäviin työpaikkoihin. Meidän pitäisi varmistaa, että haavoittuvimmat ryhmät ja ne, jotka ovat kärsineet eniten kriisistä, että heitä suojeltaisiin äh, näiltä talouden voimilta. Meidän, meidän täytyy voittaa myös tämä epäsuhtatilanne työmarkkinoilla. Sittenkin Mitchell. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Minä olen sitä mieltä, että jäsenvaltiossa täytyy kyllä tiukkoja ohjelmia toteuttaa, jotta varainhoito saadaan oikealle raiteelle. Ajattelen kokemukseni Irlannista 80-luvulta, niin me saimme ne kuriin aikoina, jolloin oli tietenkin kasvua. Nyt ongelmana on se, että jos jäsenvaltio haluaa henkiin jäädä tiukkusohjelmien jäljiltä, niin tarvitaan kyllä jotain uusia kannustimiakin. Nyt on tullut korkea aika, että ei pelkästään katsota tätä keppiä, vaan mietitään myös porkkanaa. Kreikkaan osuus on vain pari prosenttia PKTstä koko euroalueella ja paljon vähemmän ajatella koko Euroopan unionia. Ei kai se saa romahduttaa koko euroaluetta. Nyt täytyy miettiä Maashallamun kaltaista apua maille, jotka ovat valmiita selviytymään. Tekivät mitä sitten tekivätkin aikaisemmin. Kaikki me voitamme tässä. Ja varmasti tästä tulee kyllä osinkoa, jos meillä on enemmän urheutta ja enemmän porkkana ja vai keppiä. Kiitoksia herra Kakas. Komission jäsen Eiren Ren viittasi uudistuksen Espanjassa, ettei enää mitään korvauksia tarjottaisi tuhansille työttömille nuorille – Eikö nyt ollut korkeakanto sanomaan, että eurooppalainen sosiaalikirja myös näitä täysin sattumaraisia hirtelmäisiä vastaan täytyy myös käyttää, varsinkin köyhiä työntekijöitä. Nyt on tullut korkea aika, että me haluamme myös säällistä työtä nuorille, ei pelkästään vaan työtä. Äh, Puhemies, pelkkä rahan Äh, ojentaminen ei varmastikaan auta kasvuongelmien ja velkaongelmien ratkaisemisessa yksittäisissä jäsenmaissa. Äh, Porsanreikien tukkiminen pelkästään se ei ole myöskään sinällään pelkkä ratkaisu. Pikemminkin tarvitaan sitä, tarvitaan investointeja kestäviin toimenpiteisiin apuna oma apua, apua varten, esimerkiksi koulutuksessa, tutkimuksessa ja innovaatioissa ja erityisesti PK-yrityksissä. Ja tämä tulee sitten jouduttamaan talouskasvua ja, ja myös lisäämään työllisyyttä ja työllistymistä. Ja tietenkin Euroopan unionin kontrolli sen suhteen, että ovatko nämä käytössä olevat varat sitten todellakin asianmukaisessa käytössä nyt vai näin tällaisissa ehdoilla ja tällaisissa olosuhteissa me pystymme luomaan ymmärtämystä kansalaisten taholla, varsinkin niissä jäsenmaissa, jotka antavat paljon rahaa käyttöön ja jotka ovat asianmukaisesti vuositolkulla hoitaneet omaa talouttaan. Kaikki tämänhetkiset kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että luottamus on sinänsä hyvä, mutta ja solidaarisuusyhteisö on, tarvitsee myös tätä tarvittavaa valvontaa. Kiitoksia. Herra Postinaaro Viktor. Mulțumesc, domnule președinte. Toate bune și frumoase, și raportul, rapoartele prezentate. Puhemies. Mietinnöt, jotka täällä ovat käsittelyssä ja komission puheenvuoro olivat kaikki hyviä, mutta ne ovat ristiriidassa dramaattisen todellisuuden kanssa jäsenvaltioissa. Kun työtön ei enää saa valtionapua, he häviävät tilastoista, eikä heitä enää oteta huomioon hallituksen toimissa ja mielessä. Eläkejärjestelmän uudistus ja työmarkkinoiden joustavuus ovat kaikki oikein hyviä asioita ja myöskin tärkeitä. Mutta Romaniassa IMFn valvollan alla ja komission valvonnassa olemme ryhtyneet uudistuksiin, jotka tarkoittivat sitä, että silloin työmarkkinalainsäädäntö, työmarkkinajärjestöt menettivät valtansa ja se, että työmarkkinaosapuolet eivät enää lähteneet niin kutsuttuun vuoropuheluun. Tarvitsemme elpymistä, tarvitsemme vastauksia, koska muuten Romania on vain osa eurooppalaisia tilastoja vaikkakin puhumme neoliberalismista ja siihen liittyvästä ortodoksismista, niin en halua, että kun en haluaisi olla työ, tai en haluaisi työ, työttömänä eh, Romaniassa. Ja viimeisenä on tässä eh, Rafaio. Puhemies, hyvä komission jäsen. Kun me nyt tutustumme näihin asiakirjoihin ja mietintöihin, niin voimme vain kiittää kollegoja, varsinkin herra Kosessia, joka tähdentää tarvetta löytää ratkaisuja kriisiin ja varsinkin valtiovelkaongelmaan. Kurin avulla se onnistuu, mutta me tarvitsemme myös kasvua tukevia toimenpiteitä keskipitkällä välillä. Meidän täytyy miettiä, mitkä ovat painopisteemme me emme kaikkia voi toteuttaa yhtä aikaa. Emme saa kuitenkaan kiirehtiä, koska se ei tuota tuloksia. Meidän täytyy totta kai ratkaisuja löytyä myös lyhyellä aikavälillä, reaalitaloudessa varsinkin, ja meidän täytyy pankkikriisi ratkaista, jonka kurimuksessa nyt olemme. Valtionvelkakriisi täytyy myös ratkaista. Meillä on myös rakenneuudistuspaketti, ne tukevat nimenomaan kasvua Toisin sanoen, me tarvitsemme institutionaalisia uudistuksia myös, jotta euro toimisi paremmin tai että Euroopan unioni kokonaisuudessaan toimisi paremmin. Me tarvitsemme todellakin poliittista keskustelua, jota kaikki voisimme tukea. Onnittelu kaikille, mitä tähän mennessä on saatu aikaan. Kiitoksia. Nyt valitettavasti täytyy lopettaa tämä yleiskeskustelu TCI-menettelylle, koska meillä on vielä komissio ja neuvosto ja esittelijätkin kuultavina. Ja kello 12.30 pitäisi aloittaa äänestysrupeama komission puolelta herra Laszlo Andor. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, olen kiitollinen, että minulla on tilaisuus sitten esittää komission näkemys tähän pakettiin. Ensinnäkin uskon, että että me olemme pitkälti yhtä mieltä vuonna 2012 keskeisistä politiikan prioriteeteissa uudistusten täytäntöönpanosta ja, ja konkreettista toimista työllisyyden edistämiseksi. Uskon, että olemme yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy olla johdonmukaisempia pitkä aika, pitkän aikavälin sosiaali- ja työllisyystavoitteiden osalta – kuten 2020 strategiassakin todettiin, ja taas toisaalta lyhyen aikavälin tavoitteissa, joilla luodaan vakautta Eurooppaan ja erityisesti euroalueelle. Tämä yksituumaisuus on varmastikin hyvä asia komission kannalta poliittinen tuki valituilta edustajilta täällä Euroopan parlamentissa. Tämän näiden prioriteettien takana tulee lisäämään uskottavuutta niille, niille uudistuksille ja sen, niiden myönteisille vaikutuksille uskottavuuden kannalta. Kuitenkin, koska meillä on erilaisia poliittisia näkemyksiä ja konsepteja, on erilaisia konsepteja ja painotuksia erityisesti välineiden tasolla, miten tismalleen meidän pitäisi lähestyä näitä tavoitteita talouden kasvun ja työpaikkojen luomisen osalta. Haluan esittää nyt komission näkemyksen siihen suhteen, millä tavalla me näemme, mitä pitää tehdä kasvun ja erityisesti työpaikkojen lisäämisen osalta tänä aikakautena tässä keskustelussa luulen, että oli riittävästi kiinnitystä äh, huomiota näihin aloitteeseen ja olen kiitollinen tästä myönteistä huomioista, joita tässä, joita komissio on saanut tähän asiakirjaan. Ja mehän käynnistimme kampanjan äh, tästä nuorisotakuusta Euroopassa ja haluan kiittää niitä, kuten herra Irvin ja Pastos ja Gurmai, jotka mainitsivat tämän nuorisotakuun myönteisessä hengessä, koska uskon, että tämä on varsin hyvä toimi ja komissio voi antaa myös teknistä tukea tästä tosin jäsenvaltioille, jotka ovat valmiita lähtemään tälle tielle. Uskon myös, että on hyvin tärkeää, kuten monet äh, edustajat täältä mainitsivat, että me parannamme koulutusta ja valmennusta ja työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti, jotta saataisiin parempi, parempi yhteensopivuus työvoiman tarjonnan ja kysynnän osalta. Tämä Tämä liittyy myös niihin, että tämän ohjausjakson lopussa annetaan maakohtaisia suosituksia. Mutta kuten me teimme, olemme olemme puhunut täällä näistä nuorisoliikkeellä aloitteista. Me olemme nyt päivittämässä myös työllisyyspolitiikkaamme tällaisen työllisyyspaketin muodossa, joka tullaan esittelemään huhtikuussa. Tämä tulee vastaamaan moniin niihin kysymyksiin, joita te olette esittäneet tässä keskustelussa, kuten että miten joustoturvapolitiikkaa on kehitetty Euroopan työmarkkinoilla, oikeastaan Tanskan esimerkin on ennoittamana, mutta myös miten me voimme tehdä enemmän ja tehokkaammin luotaessa vihreitä työpaikkoja. Tämä oli yksi sellainen ala, jossa työllisyys tulee todella lisääntymään lähiaikoina. Meidän täytyy varmistaa, että vihreät työpaikat myös jäävät Eurooppaan eivätkä siirry muille mantereille, koska tämäkin on yksi prioriteettimme. Mutta näiden työ, vihreiden työpaikkojen lisäksi täytyy myös katsoa myös sosiaali- ja terveysalan ja IT-sektorin työpaikkoja, jotka tulevat olevan suuria työllistäjiä tulevaisuudessa. Tämä työllisyyspaketti tulee myös puhumaan tästä laatukehyksestä tämän harjoittelun jaksojen osalta. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tehdä paljon enemmän ja tehokkaammin laatutyöpaikkojen ja laadukkaiden mahdollisuuksien luomiseksi nuorille ja tämä laatokehys tulee olemaan yksi avainväline tämän asian hoitamisessa. Me tarvitsemme enemmän yrityksiä, yrittäjien ja yrittäjyyden ja pk-yritysten puolesta. Tämä on hyvin tärkeä asia, mutta täytyy myös katsoa, mikä se todellinen ongelma on yrittäjyyden osalta ja pk-yritysten osalta. Ehkäpä voitaisiin tehdä enemmän älykkäämmän lainsäädännön osalta ja voisimme virtaviivaistaa lainsäädäntöä myös komission tasolla, mutta kyllä, kyllä todellinen pulma on se rahoitus. Se, mitä meidän täytyy tehdä, on, että varmistamme, että pankkisektori tukee yrityksiä ja pk-yrityksiä paremmin. Ja voimme myös edistää mikrorahoituskeinoja. Sitähän on jo koiteltu kolmannessa jäsenvaltioista – ja voidaan äh, suositella muillekin jäsenvaltioille, että tällaisia mikrorahoituskeinoja voitaisiin äh, yrittää äh, tehokkaammalla tavalla, joka tietenkin tukisi pk-yrityksiä. Ja sitten vielä sanoisin, että minun mielestäni suurin haaste tänä aikana on talous, talouden ohjaamisen kannalta, että miten hoidamme tämän polarisoitumisen Euroopan unionin sisältä. Ei ole kyse pelkästään erilaisuudesta, me olemme jo oppineet tämän, että eihän meillä ole yhtä koko, joka sopii kaikille. Me olemme niin erilaisia mutta tämä on kuitenkin vakavampi ongelma, että, että symmetria lisääminen ja polarisoituminen se vaikuttaa rahoituksellisesti, taloudellisesti ja työllisyysasioissa, myös sosiaalisissa asioissa, e, koska toiset eräät jäsenvaltiot, jotka asuvat, ovat reuna-alueilla, kokevat tämän vaikeammaksi ja näin ollen elpymistoimet taantuma-aikana ovat erilaisia. Silloin riskinä on se, että voi näitä jopa sukupolven. Monet nämä jäsenvaltiot, kuten Irlanti, Portugali, Kreikka, siellä on huomattavaa maahanmuuttoa ja Euroopastakin ja, ja myös maasta muuttua, koska nuoret eivät näe enää mahdollisuuksia omassa, äh, omissa maissaan, ne eivätkä välttämättä tule lähivuosina takaisin omaan maansa. Olen kiitollinen tästä latvialaisesta kommentista, koska tämä oli osoitus siitä, että vaikka on ollut ongelmia, niin näitä esimerk, esimerkkejä, esimerkit ei välttämättä sopilla kaikille kun maat etsivät ulospääsyä näistä taloudellisista vaikeuksista. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin painottaa sitä, että Euroopan ohjausjakso on oppimisprosessi kaikille osapuolille ja Euroopan parlamentti on todennut, että olemme saaneet paljon tärkeitä opetuksia ensimmäisessä ohjausjaksossa. Silloin kun esitettiin tämä, aikaisemmin tämä kasvututkimus, niin tila on ollut nyt enemmän keskustelulle. Komissio on tehnyt näin, koska se ymmärtää, kuinka tärkeää on käydä avointa keskustelua, keskustelua ja saada demokraattista tukea tälle hankkeelle. Ja me haluamme parantaa myös työllisyys- ja sosiaalitavoitteiden seurantaa ja, ja tehostaa poliittista omistajuutta, joka on tärkeää onnistumisen kannalta. Tämä on tässä on kysymys siitä, että Eurooppa 2020 tavoitteista pidetään kiinni ja ei me saa unohtaa myöskään numerisia tavoitteita meidän pitää, me tarvitsemme teitä auttamaan ö, niiden linkkien voimistamista sieltä meillä on kansallisiin parlamentteihin, jotta 2020 tavoitteita saataisiin eteenpäin myös kansallisella poliittisella agendalla. Kiitoksia kovasti tästä keskustelusta. Kiitoksia komissaarille näistä vastauksista. Nyt on vuorossa neuvoston puheenjohtajamaan edustaja Rovesta Tjärä. Hyvä jäsenet, jos lehdistö minulta kysyy, kun tästä salista lähden, että mikä keskustelun keskiössä oli, vastaus on yksi, nuorisotyöttömyys. Koska se on se avainsana ollut jokaiselta puhujalta, nyt kun on keskusteltu yli tunti tästä kasvusta ja työttömyydestä. Ja mielestäni se on avainasia. Ja täytyy löytää että ovat se hoitaa. Ja mielestäni on tärkeää, että kaikki nyanssit otetaan mukaan koska ei välttämättä ole ristiriitaa sen välillä, että on konsolidointia ja kasvua. Kaikessa on kyse prioriteeteista. Hyvin vaikeita, kovia prioriteetteja budjeteissamme. Koska emme voi enää keskustella, että kuka seuraava miljoona käyttää, tai miljardin. Meidän täytyy keskustella siitä, että miten yleensä rahoja käytetään, ja varmistaa, että prioriteetit ovat oikeat se on tärkeää kussakin parlamentissa, se on tärkeää Euroopan parlamentissa. Onko prioriteetit oikein meillä? Ja se on mielestäni vain kysymys. Ja on paljon ristiriitaisuutta kysymykseen vastaamisessa, koska jos haluamme muuttaa prioriteetteja, niin täytyy ryhtyä keskusteluun, joissa muutetaan asioita myöskin niiden ihmisten osalta, jotka ovat edunsaajia nykyisessä rahan käytössä. Ja toinen asia on tietysti se, että talouden vihertäminen on osa tätä vastausta. Tiedän, että jotkut ihmiset ovat sitä mieltä, että täytyisi odottaa, mutta vihertäminen on osa vastausta. Käytetään resurssit tehokkaammin. Ja näin luodaan tilaa enemmän tärkeimmille resurssille eli ihmisille. Mielestäni on hyvin tärkeää panna merkille nämä viisi prioriteettia komissiolta, koska nämä viisi prioriteettia mielestäni ovat tärkeitä siinä, että todellakin saavutettaisiin 2020 strategian tavoitteet, jotta varmistetaan, että saadaan kasvu myönteinen finanssikonsolidaatio. Toiseksi että saadaan äh, kansantalouksille lainamahdollisuudet jälleen äh, voimaan, koska no, kasvumahdollisuuksia on ilman lainaa vaikea luoda. Tukea kilpailukykyä ja kasvua kolmanneksi myöskin huomisen kannalta. Ja monet ehdotukset, joita on jätetty, niin menevätkin ihan juuri tähän samaan suuntaan. Neljäs tietysti, kuten on keskusteltu tänään, puututaan työttömyyteen ja kriisin sosiaalisiin seurauksiin. Ja viidenneksi, ja ehkäpä vähän sitä on aliarvioitu, julkisen hallinnon uudenaikaistaminen varmistetaan, että todellakin autetaan yrityksiä luomaan työpaikkoja. Mielestäni nämä ovat näitä tärkeitä asioita ja mielestäni työmarkkinareformit pitäisi ymmärtää juuri niin, että nuoret ihmiset pääsisivät helpommin työmarkkinoille. Varmistetaan, että he pääsevät mukaan yrityksiin ja annetaan heille mahdollisuus näyttää, että he voivat todellakin osallistua ja että heidän työnsä myöskin hyödyttää yritystä. Sitten sokerina pohjalla Mielestäni keskustelu on tärkeä, koska se on yksi keskusteluista, joita meillä on ollut ja meillä tulee olemaan, koska kriisin ratkaiseminen on hyvin pitkä ja vaativa tehtävä kaikille. Siinä vaaditaan yhteistyötä ja mielestäni kun ratkaisuista keskustellaan, ja kun olen maininnut näitä muutamia asioita, komissio on maininnut asioita, ja monet teistä mainitsivat eh, näistä asioista, jotka sisältyvät näihin kolmeen mietintöön, joista keskusteltaan, niin yksi asia, joka on todellinen haaste, on se, että varmistamme, että teemme yhteistyötä. Odotan innolla yhteistyön jatkamista Euroopan parlamentin kanssa näistä jätetyistä ehdotuksista, jotta varmistetaan, että voidaan saada selväksi se, että ei välttämättä ole ristiriitaa sen välillä, että konsolisoidaan viisaasti budjetteja ja saadaan kuitenkin aikaan kasvua. Kiitoksia. Kiitoksia neuvoston puheenjohtajalle. Ja sitten keskustelu päättyy esittelijöihin. Ensimmäinen esittelijä on Rova Cornelissen. Yes. Thank you. Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia teitä tästä käydystä keskustelusta. Kiitoksia varjoesittelijöille tiivistä yhteistyöstä nopeassa prosessissa. Aivan erityinen kiitos kuuluu herra Gaukasesille ja Rova Beresille erinomaisesta yhteistyöstä näiden mietintöjen tasolla. Olen hyvin ylpeä tästä äh, troikasta, joka olemme myö, jotka, jonka me muodostamme Rova Raptin mukaan. Ja on mahdollista saada lisää näkemyksiä tähän taloudelliseen ja sosiaaliseen pakettiin. Olen iloinen tästä laajasta siitä tuesta, joka tämä parlamentti on antanut meidän työllemme. Rova Haakinille sanoisin, että olen samaa mieltä siitä, että sekä alijäämät pitäisi ottaa esille maakohtaisesti. Valitettavasti eilisin, eilisin, eilisessä mietinnössä sellaiset maat kuin Alankomaat ja Saksa jäivät ulkopuolelle. Toivon, että Rova Haakin pystyy tukemaan kohtaa minun mietinnössäni, jossa kattaa tämän epäsymmetrisen konseptin. Ja olen iloinen siitä, että, että että täällä on annettu, kaikki toimielimet, kaikki poliittiset ryhmät ovat tukeneet linjauksiamme, mutta pelkään, että tämä vetomus jää vaan puheeksi. Me tarvitsemme toimia, jotta työllisyydelle, työllisyydelle, työllisyydelle sosiaalisille tavoitteille saadaan lisää sisältöä seuraaville varhaisilta vuosille ehkäpä jonkinlaista työllisyys, meidän pitäisi olla toimenpiteitä, joilla vastustamme työttömyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Sixpack on kohta, siitä tulee kohta kahdeksan, eightpack tai, tai jopa kymmenen tai 12 osan paketti ja meidän täytyy antaa kaikille jäsenvaltioille näkymät päästä elvyty, elvy, elvytyksen tielle. Kiitoksia. Kiitoksia Jean-Paul Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies ei välttämättä ole ihan paras hetki ruveta puhumaan täällä, mutta minäkin haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä esittelyiden kesken, Kornelisen, Veresin ja minun kesken ja myös varjoesittelyn kanssa. Itse sisällöstä toteaisin, että nyt tänä päivänä täytyy saada tekoja sanojen jälkeen. Ja se varmasti on se kaikkein hankalin homma. Muodosta toteaisin, että 2012 ohjausjakso on ensimmäinen, joka saa uudet oikeuspuitteet vahvistetussa taloushallinnossa niin, että parlamentti saisi oikeaa tietoa komission sen meidän täytyy taata se, että komissio tekee yksityiskohtaisen arvion jäsenvaltioiden täytäntöönpanosta ja omista maankohtaisista suosituksistaan. Julkisesti täytyy myös esittää kannat, kun parlamentin kanssa käydään vuoropuhelua yhdessä neuvoston kanssa, jos on erimielisyyksiä merkittävästi verrattuna komission ehdotuksiin ja suosituksiin. Totta kai jäsenvaltiolla voi olla omaa liikkumavaraakin toissijaisuusperiaatteenkin nojalla. Uusi oikeus perustaa edellyttää, että parlamentti on asianmukaisesti mukana ohjausjaksossa niin, että saadaan avoimuutta vastuunkantoa päätöksenteossa. Varsinkin vuoropuhelun avulla, kuten lainsäädännössäkin on määrätty. Minä toivon lopuksi, että otamme huomioon parlamentin toivomuksen komissiolle neuvostolle päätöslauselmansa ensimmäiseltä joulukuuta 2011. Nyt on syytä antaa tuolle päätöslauselmalle kunnon julkinen vastaus. Nyt on kyse todellisuudesta, tehokkuudesta, demokraattisesta valvonnasta, joka kuuluu tälle parlamentille. Kiitoksia. Sitten keskustelu päättyy Pervans Peresin puheenvuoroa. Merci, monsieur. Kiitos puhemies. Herra komission jäsen, te totesitte, että Euroopan parlamentti hyväksyi sen, ettei suuntaviivoja muutettu. Olkoonkin niin, mutta haluaisimme, että suuntaviivat edes toteutettaisiin. Mietinnöissä teemme jo useita ehdotuksia, jotta teillä olisi keinot valvoa tätä täytäntöönpanoa. Varsinkin ottaisin esille yhden ehdotuksen. Se, että voi tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, että meidän olisi budjettinimikkeistä, jonka myötä voidaan selvittää, mikä on jäsenvaltioiden oma osuus. Esimerkiksi toteutetaan EU 22 tavoitteita, eikä pantaisi puolustusmenoihin ties minne. Rova ministeri, kiitos siitä, että olette käytettävissämme ja tavastanne toteuttaa helmikuinen ECOFIN kokous, joka huomioisi myös parlamentin näkemykset, niin me toivommekin. Tässä hengessä me toivomme demokratian etenevän Euroopassa. Tässä hengessä me myös toivomme, että 27.8. helmikuuta voitaisiin tavata kaikki kansallisten edustajat niin, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa demokraattinen ulottuvuus myös kukostaisi. Ministeri vielä vetoaisin teihin sen verran, että ECOFIN neuvostossa voitaisiin samalla tavalla myös ottaa huomioon uusi vaikutusten arviointi, jonka komissio toimittaa huomenna, eli kun arvioidaan rahoitustransaktio toimia. Kiitos. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Me päätämme näin ollen tämän yhteiskeskustelun tästä vuosittaisesta kasvuraportista ja työllisyydestä ja pyydän teitä pysymään paikoillani, jotta voimme välittömästi aloittaa äänestysrupeaman.